Benissimo. Bene, cari colleghi, abbiamo aspettato qualche minuto, ma... Hyvät työkaverit, nyt odottelimme tässä jo muutaman hetken, mutta en usko, että on oikein antaa Belgian ulkoministeriä ja varapääministeriä. Antaa hänen siis odottaa herra Steven Fanekeren on täällä paikalla ja nyt Kuulemme häntä tänään koskien EUn vuoden 2010 laajentumisstrategiaa. Tämä on yksi niistä aiheista, jotka hieman muuttuivat Lissabonin sopimuksen myötä. Nyt on näistä asioista vastaan neuvostossa korkea edustaja, mutta tämä on joka tapauksessa hyvin tärkeä ulkopolitiikan ulottuvuus ja se on puheenjohtaja valtion toimivaltuuksien osa. Eli on tärkeää, että olette tänään täällä paikalla. Meillä oli tapaaminen komission jäsen Fyylen kanssa muutaman päivä sitten ja hän vähän hahmotti, hahmotteli valtuuksiaan ja meillä on nyt kaksi tällaista eri skenaariota. Komissiolta on tullut suositukset ja nyt on neuvoston vuoro antaa oma kantansa ja mahdollisesti sitten antaa mandaatti komissiolle ennen kuin neuvottelut aloitetaan. Me seuraamme näitä suosituksia hyvin tarkkaan, mahdollisia ehdokasvaltioita, niitä joilla on eniten esteitä ylitettävänään. Eli tarkkailemme kaikkia niitä valtioita, jotka ovat liittymässä liittymäisillään EU-hun. Nyt kuulemme sitten, mitä neuvosto asiasta on mieltä ja kuulemme teitä mielellämme. Ja sen jälkeen sitten siirrymme keskusteluun. Olkaa hyvä, herra ministeri. Merci beaucoup. Thank you very much. Kiitokset. Um, honorable members of the... Hy- hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, olen erittäin tyytyväinen voidessani olla täällä tänään ja voidessani keskustella teidän kanssanne tästä prosessista, joka on historiallisesti ollut Euroopan perheen ö, yhdistymisen ytimessä laajeneminen. Niin, toisella puheenjohtajapuoliskollamme meidän täytyy puhua vielä intensiivisemmin tästä aiheesta, koska juuri tähän aikaan vuodesta komission edistyskertomuksia tullaan arvioimaan jäsenvaltioiden taholta. Tulemme tekemään näin 14.12. täällä Brysselissä neuvostossa. Ja siksi vuosi 2010 ei ole mikään poikkeussääntöön, ja Belgia puheenjohtajavaltiona on kyllä ymmärtänyt vastuunsa olemme yksilöineet jo varhaisessa vaiheessa laajenemisprosessin yhdeksi prioriteetiksemme, josta ilmoitettiin jo kesäkuussa. Ensimmäinen seitsemättä alkaen olen käsitellyt tätä laajenemis, ää, ähm, laajenemisasiakirjakokonaisuutta ää, äh, ikään kuin tällaisena honest broker tahona, tällaisena rehellisenä meklarina tai välittäjänä. Me toimimme myös rehellisenä meklarina 27 jäsenvaltion suuntaan, kun arvioimme ehdokkaita ja mahdollisia ehdokkaita. On totta, että se nopeus, jolla uusia ehdokkaita otetaan mukaan, perustuu ehdokkaiden ansioihin komission arvioiden perusteella. Ja tällä tavalla voidaan välttää, välttää jännitteitä Minun roolini on nimenomaan tällainen honest brokerin, rehellisen välittäjän, meklarin rooli, ja koska tässä toimessani joudun nyt tekemään yhteistyötä 27 jäsenvaltion kanssa, niin 14.12. minun täytyy sitten kertoa kaikille yleisten asioiden neuvoston puheenjohtajan ominaisuudessa, ähm, kertoa missä mennään ja kunnioittaa äh, tilannetta. Meidän täytyy mahdollisimman selkeä viesti välittää ehdokasvaltioille. Se, että tämä harjoite toistetaan vuosittain, ei tietenkään pidä jättää, sen ei pidä jättää varjoa sille, sen tosiasian ylle, että tämä on erittäin poliittinen ö, prosessi. Euroopan unioni on laajentunut jo kuusi kertaa mutta historialliset, historialliset taustat ovat tietysti olleet aina erilaiset ja integraatioastekin on vaihdellut, mutta on totta, että tätä nykyä hakijoiden täytyy omaksua yli 1500, 15 000 sivua lainsäädäntöä ennen kuin ne ovat EU-kelpoisia. Ja nythän me vietämme jo Lissabonin sopimuksen ensimmäistä vuosipäivää, mikä tarkoittaa sitä, että EU voi noudattaa ää, ähm, laajenemisaikataulua äh, ja samalla tarttua tähän integraation hetkiin. On erittäin tärkeää kiinnittää huomiotanne, huomionne siihen, että me elämme hyvin hankalassa taloustilanteessa. Tämä on ehkäpä suurimman taloudellisen kriisin seurausta, joka muistetaan. Samaan aikaisesti ehdokasmailta on pyydetty hyvin vaikeita uudistuksia. Joku voisi kyseenalaistaa tämän laajenemisprosessin järjen, mutta mutta on totta, että hakijamaat tulevat hyötymään siitä, että pääsevät maailman suurimmalle markkina-alueelle ja samalla myös Euroopan unioni hyötyy uusista jäsenistä. Saamme suuria etuja laajenemisesta ja hakijamaat maat toden tottakin myötävaikuttavat Eurooppa 2020-strategiaan, laajentavat EUn sääntelypuitteiden aluetta. Ja sen vuoksi sisämarkkinoiden avulla yrityksemme voivat kukoistaa. Taloudellinen epävarmuus usein kulkee käsi kädessä turvallisuushuolten kanssa, mutta tällä, tänä päivänä, kun meillä on rajat ylittäviä rikosverkostoja, ja jäsenvaltioiden tiivis yhteistyö niin lainsäädännön laatimisen kuin sen täytäntöönpanonkin saralla tekee Euroopasta turvallisemman. Nämä argumentit voivat olla totta, mutta ne eivät välttämättä vielä yksin vielä riitä vakuuttamaan suuren yleisön mielipidettä laajenemisen eduista. Kun suuri yleisö on huolissaan globalisaatiosta, ja Euroopan taantumisen ennusteista. Jotta voidaan taata laaja julkinen tuki, niin mielestäni kaksi asiaa ovat avainasemassa, ähm, kun puhutaan laajenemiskonsensuksesta. Ensinnäkään julkista mielipidettä ei voida pitää itsestäänselvyytenä. Kansallisten hallitusten täytyy auttaa velvoittaa komissiota kommunikoimaan ihmisille, kertomaan laajenemisen, laajenemisprosessin mahdollisuuksista. Toiseksi, kaikki, jotka ovat mukana prosessissa, heidän täytyy pitää kiinni prosessin uskottavuudesta niin jäsenvaltioissa kuin muuallakaan. Ja jäsenvaltioissa täytyy palkita ähm, tai antaa tunnustusta hakijamaiden edistyksestä. Ja kukin hakija voi liittyä Euroopan unioniin vasta silloin, kun se on valmis ottamaan kantaakseen jäsenyyden vastuut ja velvoitteet. Tämä tarkoittaa sitä, että ensinnäkin jäsenvaltion täytyy pidättäytyä liiallisista lupauksista omalle omille kansoilleen – Joskushan liittyminen edellyttää tuskallisiakin uudistuksia ja jäsenvaltiossa, hakijavaltiossa täytyy vaalia sellaista ähm, ilmapiiriä, jossa laajeneminen on mahdollista. olemme saaneet aikaan uuden laajenemiskonsensuksen joulukuussa 2006 ja siihen liittyvien elementtien kunnioittaminen on edellytys tälle prosessille, joka on jo nyt yhdistänyt suurin osan eurooppalaisesta perheestä. Tässä yhteydessä muun muassa Länsi-Balkanin viisumien vapauttaminen on tärkeä asia. Se on osoittanut, kuinka paljon voidaan saavuttaa kun yhdistetään tiukka ehdollisuus tiettyjen hyötyjen antamiseen. Ja on myös tärkeää se, että hallitukset kertovat kansalaisille, mitä prosessi tarkoittaa. Nyt, hyvät kuulijat, haluaisin kertoa teille siitä, millaista edistystä kukin yhdeksästä maasta, ehdokasmaasta tai mahdollisesta hakijamaasta ovat saaneet aikaan. Hehän ovat tehneet strategisen päätöksen EU-näkymistä. Aloitan komission lausunnosta Montenegron ja Albanian hakemuksista. Molempien maiden osalta komissio tunnustaa sen, että myönteistä kehitystä on tapahtunut, mutta suosittaa, että neuvottelut avattaisiin vasta sen jälkeen, kun lausunnon prioriteetit on täytetty. Montenegron osalta on saatu aikaan aitoa edistystä ja komissio suosittaa, että neuvosto antaa joulukuussa ehdokasmaan statuksen, mutta neuvottelujen aloittaminen, aloittamisen ehtona ovat seitsemän tavoitteen saavuttaminen liittyvät oikeusvaltioon, tuomioistuin ja laitoksen uudistamiseen, korruption torjumiseen ja organisoidun rikollisuuden torjumiseen. Albanian osalta komissio alleviivaa sitä, kuinka tärkeää on moninkertaistaa maan ponnistukset ennen kuin sille annetaan hakijamaan status. Komissio myös suosittaa, että neuvottelut aloitetaan vasta sen jälkeen, kun on annettu myönteinen arvio edistyksestä, ja Euroopan parlamentin täytyy myös saada mahdollisuus helpottaa dialogia Albanian, Albanian poliittisten puolueiden jälkeen Tälle valiokunnalle tuskin tulee yllätyksenä se, että kuten sanoin Aksinastolle kollegalleni lokakuun 14. päivä, niin meidän täytyy pitää huoli siitä, että parlamentti alkaa toimia taas uudestaan. Se on avainasemassa. Kuitenkin Tirannan, Tirannan täytyy vielä toimia. Meillä on 12 erityistä tavoitetta, jotka komissio on luetellut. Ne liittyvät demokraattisten instituutioiden vakauteen ja myös vaaliuudistukseen, oikeusvaltion periaatteisiin ja korruption torjumiseen, organisoidun rikollisuuden torjumiseen. Seuraavaksi nykyiset ehdokasmaat Kroatia. Kroatian neuvottelut ovat nyt loppuvaiheessa. 30 viidestä kohdasta 10 on vielä avoinna, 33 on vielä suljettuina. Jos nämä tavoitteet saavutetaan, niin joulukuun 22. päivä kolmannen liittymiskonferenssin yhteydessä voimme antaa myönteisen suosituksen. Ja laati, liittymissopimuksen laatiminen on jo alkanut. Komissio, neuvostohan näin päätti vuonna 2009. Monilla alueilla on saatu aikaan rohkaisevaa edistystä, mutta Kroatian täytyy vielä tehdä yhteistyötä kansainvälisen, siis IKTYn kanssa. Sen täytyy tiivistää ponnistuksiaan antaa Storm-operaation liittyviä sotilasasiakirjoja, joita julkinen syyttäjä on vaatinut. Myös kilpailun alalla täytyy tehdä uudistuksia samoin tuomioistuinlaitoksen ja ihmisoikeuksien Siksi komissio onkin tyytyväinen siitä, että tullaan laatimaan valvontaraportti tuomioistuinlaitoksen toiminnasta maaliskuussa vuonna 2011. Tällä tavalla voidaan auttaa Kroatiaa Kroatia itseään arvioimaan, mitä sen täytyy vielä tehdä, jotta se voi noudattaa kaikkia lainsäädäntöä liittymispäivämäärään mennessä. Seuraavaksi Turkki. Turkki on jatkanut poliittisten uudistustensa prosessia. Edelleenkin ollaan huolissaan uskonnonvapaudesta, ilmaisunvapaudesta, sukupuolten tasa-arvosta, vähemmistöjen oikeuksista. Demokraattisen avoimuuden projektia on vain osittain toteutettu liittyen kurdikysymykseen. Myös viime kesänä itse yksi selitteisesti tuomitsin kaiken terrorismin ja siksi odotammekin, että Turkin hallitus puuttuu kurdikysymykseen. Vaikka vielä paljon onkin tehtävänä, niin perustuslakiuudistukset, jotka hyväksyttiin 12. syyskuuta kansanäänestyksessä, ovat edustaneet askelta oikeaan suuntaan. Tämä kansanäänestys osoittaa, että Turkin kansalaisetkin tukevat sitä, että, perustus, että ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita vahvistetaan. Kaksi asiaa on selvää. Ensinnäkin paketti, paketti täytyy ähm, täytäntöönpanna EU-standardien mukaisesti. Äh, hallitus on jo äh, hyväksynyt uudistuksia, se on rohkaisevaa. Ja toiseksi tarvitaan osallistavampi äh, prosessi, neuvotteluprosessi, jotta perustuslain uudistuminen on todellista. Ensi ensi kevään vaalien jälkeen tullaan korvaamaan uudella perustuslakiversiolla vuoden 1982 perustuslaki. Ja neuvostoon joulukuun 2006 päätelmien perusteella kävin itse Fosforin konferenssissa Istanbulissa lokakuussa. Silloin yksityisesti ja julkisesti eh, vetosin kumppaneihini, jotta nämä syrjimättä täytäntö, täytäntöön panisivat assosiaatiosopimukseen liitetyn lisäpöytäkirjan. Mitä tulee YK-prosessiin eh, saarten, saaren yhdistämiselle, sitä, siitä en halunnut aloittaa uutta eurooppalaista mm, reittiä. Eh, puheenjohtajavaltio on kuitenkin ottanut, huo, ottanut yhteyttä kaikkiin osapuoliin, jotta se voisi he- helpottaa normaalien kahdenvälisten suhteiden kehittymistä Kyproksen kanssa. Nämä ponnistukset ovat olleet erittäin intensiivisiä ja ne pitävät sisällään muun muassa sen, että presidentti antoi vihreää valoa, näytti vihreää valoa neuvoston lisäkonsultaatiolle ja kokouksille Ankarassa viime viikolla. Kuitenkin Turkki on viivytellyt tiettyjen tavoitteiden tavoitteiden saavuttamisessa ja sen vuoksi neuvosto ehkä ei voi tänä, tällä kaudella avata uusia lukuja. Jos näin tapahtuu, niin silloin tämän neuvotteluiden hidastumisen pitäisi toimia herätyskellona niin, että Turkki toimisi, jotta tästä umpikujasta päästäisiin pois. Haluaisin, haluaisin myös yksiselitteisesti sanoa, että Belgia puheenjohtajavaltiona ihan loppuun saakka pyrkii avaamaan tämän mahdollisuuksien ikkunan, jotta edistystä voitaisiin tässä prosessissa saada aikaan. Vasta siinä vaiheessa voimme palata lokakuun 2005 äh, vastavuoroiseen sitoumukseen, joka liittyy Turkin liittymisneuvotteluihin. Sitten pari sanaa Islannista. Islannin kanssa meillä oli ensimmäinen äh, <clears throat> istunto 27.7. Tuolloin muodollisesti aloitettiin neuvottelut. Ja jos äh, Islanti äh, on tosissaan neuvottelu, neuvotteluissa, siitä tulee olemaan suuresti hyötyä Euroopan unionille, mutta toki Islannin täytyy ö, omaksua EUn aki myös valaanpyynnin ja kalastuksen osalta. Ja sen täytyy ö, toteuttaa kaikki e- etäsopimuksen ö, säädökset liittyen myös rahoituspalveluihin. Tällä hetkellä screenausprosessia ei aloiteta ennen kuin vuonna 2011. Mitä tulee Makedoniaan, Fyromiin, Edistystä on saatu aikaan, jos kohta hiukan epätasaisempaan tahtiin parlamentin, poliisin, oikeuslaitoksen ja julkisen hallinnon uudistusta on tapahtunut asteittain. Komissio on suosittanut neuvotteluiden avoittamisen jo vuonna 2009 lokakuussa, mutta kuten tiedätte, neuvoston yksi yksimielinen päätös aloittaa neuvottelut on vielä edessä. Antonio Milozovskin kanssa jo totesin, että tarvitaan myös ratkaisun nimi kysymykseen YK siipien suojissa. Mitä tulee oikeuslaitoksen riippumattomuuteen, lehdistön ja ilmaisun vapauteen, ja puitesopimusten täytäntöönpanemiseen. Kaikki nämä ovat tärkeitä tavoitteita. Sitten kolme mahdollista ehdokasvaltiota, Serbia. Tehän tiedätte, että Belgia puheenjohtajavaltiona vuonna 2005 avitti edesauttoi sitä, että neuvosto otti käsittelyyn Serbian hakemus, jäsenyyshakemuksen. Meillä on edelleenkin monia mm, ehtoja täytettävänä, muun muassa Ratko Vladis ja Garam Hatsits täytyy vielä ottaa kiinni ja luovuttaa. Serbian täytyy uudistaa oikeuslaitostaan, täytyy myös varmistaa oikeuslaitoksen riippumattomuus juuria organisoitu rikollisuus ja korruptio. Olen presidentti Dadicia onnitellut hiljan siitä, että hän on osoittanut johtajuutta, edistänyt yhteensovittamista alueella. Hän on myös ojentanut kätensä Bosnia-Herzegovinan suuntaan ja hän on onnistunut pääsemään traagisten verilöylyjen muiston yli. Serbiaa koskevassa päätöslauselmassa YK yleiskokouksessa, johon EUkin kantoi kortensa kekoon, niin tämä oli omiaan avaamaan dialogia Belgradin ja Pristinan välillä. Korkea, toivottavasti korkean edustajan avittamana tätä kes- vuoropuhelua voidaan jatkaa tai se voidaan aloittaa. Sitten Bosnia-Herzegovina. Lokakuussa järjestettiin parlamenttivaalit 15 vuotta Daytonin rauhan sopimuksen jälkeen. Nyt Bosnian Herzegovinan kansalaiset ansaitsevat sen, että maa pääsee ottaa askeleen eteenpäin polulla kohti Euroopan unionin jäsenyyttä. Kun tapasin kollegani Felen Alkalain viime kuussa, niin pyysin, että hän välittäisi tämän viestin kaikille poliittisille toimijoille Bosniaan. eri yhteisöjen täytyy löytää yhteinen nimittäjä, jotta voidaan saada toteutettua tarvittavat uudistukset. Muun muassa perustuslaki täytyy saattaa samalle linjoille Euroopan ihmisoikeusperusasiankirjan kanssa. Pitää myös toimia niin, että e, voidaan täytäntöönpanna ja hyväksyä EU-lakeja e ja muut ehdot täytyy täyttää. Ja sitten lopuksi vielä Kosovo. Kosovossa on hyviä kehityskulkuja, muun muassa hallinnon hajauttaminen ja kuntauudistus. Siellä on myös parannettu yhteistyötä EU-Lexin kanssa. Kuitenkin meillä on vielä paljon huolenaiheita, jotka liittyvät oikeusvaltion periaatteiden toteutumiseen, korruption torjumiseen, organisoituun rikollisuuteen ja rahanpesuun. Kunnioitamme tietysti jäsenvaltioiden kantaa statuksesta, mutta komissio ehdottaa kuitenkin, että tuettaisiin Kosovon edistystä kohti EUta. Tämä on myönteistä. Voi olla, että EUn kanssa voidaan tehdä piakkoin mahdollinen kauppasopimus ja viisumivapaus tai viisumin helpottamisvuoropuhelukin voidaan ehkä aloittaa piakkoin. Ähm, näin EU on hiljan todennut ja ihan riippumatta äh, vuoropuhelusta Belgradin kanssa, niin tämä EUn kohtalon yhteys Kosovon kanssa ei saa jäädä unholaan. Tässä kerroin maista, jotka olivat vielä ei niin kovin kauan sitten sodassa keskenään. Tämä osoittaa, kuinka, mikä, sen mikä oli 60 vuottakin sitten kansojen tahto. Eurooppalaiset ihmiset halusivat vakautta ja rauhaa, ja se on, se on vienyt meidät tielle kohti vaurautta. Länsi-Balkanilla maat ovat onnistuneet parantamaan omaa yhteistyötä työtään, mutta emme saa unohtaa tiettyjä pitkittyneitä jännitteitä. Länsi-Balkanilla joko laajenemisnäkymät tai sen puuttuminen saattaa johtaa tiettyyn jännitteeseenkin. Siksi meidän täytyy pyrkiä pääsemään eteenpäin. EU-jäsenyyden tulevaisuuden näkymä tulee myötävaikuttamaan niin meidän kuin näidenkin maiden vaurauteen jatkossa, koska se tulee lujittamaan alueellista rauhaa. Kiitoksia kovasti, että kuuntelitte näinkin kiinnostuneena. Molte grazie, signor ministro. Iniziamo... Kiitoksia kovasti, ministeri. Nyt siirrymme keskusteluun ja ensin Salafranca. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa ulkoasiaministeri, istun täällä. Kiitos tästä yleiskuvasta, jonka annoitte meille hakemaista ja mahdollisista ehdokasvaltioista komissiotietojen valossa. Varmasti neuvoston tulee ottaa sen kantaa hyvin pian. Olen yhtä mieltä, hyvä ministeri, siitä, että kaikkia ehdokkuuksia täytyy arvioida niiden merittien valossa, mutta myös yleisessä kontekstissa. Ja näin ei välttämättä aina ole tehty. Kyseessä voivat olla suhdannevaihtelut tai muut muutokset, jotka ovat ylimeneviä. Mutta haluaisin kysyä teiltä seuraavaa, hyvä ministeri. Tämä on pitkän aikavälin harjoite. Te toimitte tässä varmasti yhteistyötä edellisen puheenjohtajavaltion kanssa ja sitten teette yhteistyötä myös tulevan puheenjohtajavaltion kanssa. Toiseksi haluaisin näistä olosuhteista vielä mainita sen, että muistutitte, että Lissabonin sopimus astui siis voimaan ja sen kautta saatiin sysäys ulkosuhdehallinnon luomisen, mutta tämän jälkeen on nyt sitten tapahtunut kaikkea hyvin mielenkiintoista. Esimerkiksi eh, teidän kolleganne valitsematta, valitsematta jääminen YK-virkaan ja kaikki se, mitä on tapahtunut YK yleiskokouksessa. Ja konkreettinen kysymykseni kuuluu, miten Lissabonin antama impulssit näkyvät nykylaajentumisprosessissa? Onko muutoksia? Ja sitten te luettelitte hyvin kaikkia yksittäisiä jäsenvaltioita, mutta kun ottaa huomioon talouskriisin, minkälaiset tunnelmat neuvostossa vallitsevat nyt laajentumisesta? Teillä on tietyt prioriteetit, tuoko tämä muassaan kannustimia vai käykö niin, että nykyinen talouskriisi johtaa siihen, että toimitaan vanhan malliin? Vai uskotteko, että joulukuun neuvostoissa annetaan uudenlainen sysäys laajentumisprosessille? Kiitoksia Sala Franka. Seuraavaksi Flotre, Turkki-valtuuskunnan puheenjohtaja. Merci, monsieur le président. Niin, kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä esityksestä. Neuvoston puheenjohtaja maan edustajalle. Juuri sanoitte sen, mistä mieltä, mitä mieltä minäkin olen, että tämä laajentumisprosessi on korkeatasoisen poliittinen hanke ja hyvin arkaluontoinen aihe myöskin. Ja Turkista erityisesti voitaisiin esittää yhtä sun toista kommenttia tästä talous- ja sosiaalipuolesta hidastaaksemme ja, hil- ja hiljentääksemme e, e, tätä koko hanketta. Olen sitä mieltä, että tämä Turkin kasvu ja sen työllisyysmarkkinoiden e, elinvoima saattaisi täällä Euroopassa tätä kasvua hinkuvien mielipiteitä muuttaa. Täällä tietysti kasvusta puhutaan myös mutta joka tapauksessa tämä poliittinen konteksti välttämättä ei ole epäsuotuisa laajenemiselle kokonaisuutenaan kuitenkaan. Joka tapauksessa olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte Turkin näkemyksistä, eli täytyisi nyt todellakin uutta perustuslakia rohkaista ja oikeusvaltiota vahvistaa ja sen sellaista Sitähän tietysti myös parlamentaarikot ovat peräänkuuluttaneet käytyä tuossa valtiossa ja, ja näiden erinäisten sääntöjen hyväksyminen ja niin meidän täytyy toimia niissä hyvin johdonmukaisesti kaikissa näin, kaikkien näiden viestiemme välittämisessä. Mutta joka tapauksessa täytyy kysyä sitä, mitä itse ajattelitte viedä eteenpäin neuvoston jäsenille Turkista. Eli me olemme haluttaneet lähettää johdonmukaista viestiä Turkin suuntaan, mutta minä uskon, että meidän täytyy myös itse selventää sitä, mikä meidän oma tavoitteemme on ja mikä meidän uskottavuutemme nyt on ja koko hankkeemme tavoite tuolla neuvostossa. Olisi aika tavalla huolestuttavaa ja suorastaan tuottaisi pettymyksen, että nyt sitten teidän puheenjohtajakautenne aikana, kun on kuitenkin osoitettu todellista innokkuutta ja tahtoa tukea laajentumista niin sitten tässä nyt kuusi kuukautta olisi käytetty aikaa ja puhuttu tästä, mutta ei yhtäkään neuvottelulukua olisi avattu. Esimerkiksi Turkin kanssa muutamat kappaleet olisi voitu jo avata, esimerkiksi kilpailukysymykset ja niin poispäin. Eli minä haluaisin tietää, minkälaista viestiä te haluatte viedä eteenpäin nyt neuvostossa, ehkä nyt tässä valmistelevassa työssä neuvoston puolella, jotta voidaan sitten todellakin tukea nyt tätä johdonmukaisuutta johdonmukaista, uskottavaa, luotettavaa, selkeää ja tasa-arvoista ja molempia osapuolia kunnioittavaa hanketta eteenpäin, koska tässä nyt on tietysti hyvinkin monia epäilyksen aiheita ja tämä epämääräisyys sitten aiheuttaa haittaa Turkin kansanvaltaistumiselle ja koko Euroopan uskottavuudelle myöskin. Eli neuvoston puheenjohtajamaan edustajana voi sitten tällaisia aloitteita varmaankin viedä eteenpäin, jotta me pääsisimme tällaisesta väsymyksestä ikään kuin eroon, kun Turkin kanssa näyttäisi nyt neuvotteluissa vähän tällainen uupumus jo koittaneen. Seuraavaksi Serbia esittelijä. Mr. Minister, I would... Ask you about... Hyvä ministeri, haluaisin kysyä teiltä ponnistuksestanne, joihin olette ryhtynyt, jotta päästäisiin eroon tilanteesta Serbian sisällä, eli neuvotteluista presidenttien välillä, jotta voitaisiin ylittää, päästä tämänhetkisen ongelman yli, jotta Kyproksen saari voitaisiin yhdistää piakkoin. Eli toivottavasti näin saadaan tehtyä mitä pikin miten. Angura. Seuraavaksi Angurakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα βασικά... Kiitoksia. Hyvä ministeri, Puhuitte meille jostakin huolenaiheesta. Ensinnäkin Ohridin sopimus Fyromissa. Puhuitte siitä, että tätä sopimusta täytyy soveltaa täysimääräisesti. Mitä huolenaiheita teillä on tähän liittyen? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys, jonka haluaisin esittää teille. Niin, ymmärsittekö kysymykseni? Pardon? Puhuitte sopimuksesta, mutta en maininnut sanaa sopimus. Alakorde Ohrid. Ah. Siis, Puhun siis Ohridin sopimuksesta. Et votre question? Kysymyksenne? Non, euh, est-ce que vous avez un souci en ce qui concerne... Oletteko te huolissanne niin, mitä tulee siis tämän sopimuksen täytäntöönpanoon? Eikö sitä täytäntöönpano vai mitkä ovat huolenaiheinen liittyen Ohridin sopimukseen? Toinen kysymykseni koskee Kroatiaa. Luin, että Eurobarometrin tutkimuksessa tai sen mukaan suurin osa kroatialaisista vastustaa EU-jäsenyyttä. Tunnetteko ehkä ne syyt, jotka ovat johtaneet tähän tilanteeseen ja mitkä ovat taas tämän tilanteen seuraukset, jos voitte niitä kuvailla? Sitten viimeinen kysymykseni. Se koskee kehitystä Bosnia-Herzegovinassa. Ja YK korkean edustajan virastoa. Haluaisin tietää, millä aikataululla ja mitä mahdollisuuksia meillä on tilanteen ratkaisemiseksi. Ja vielä aivan viimeinen kysymys Kosovosta. EUn ja neuvoston puitteissa ja EUn toimielimissä – onko EU:ssa meneillään jotakin hankkeita koskien äh, Kosovon tunnustamista niistä maista, joissa sitä ei vielä ole tehty. Kiitos sitten Posselt. Ja, president. Äh... Niin. Me olemme täällä kuullaksemme jotakin uutta ja siksi kysynkin konkreettisia asioita. Ensinnäkin, uskotteko, että vuoden loppuun mennessä Kroatian kanssa voidaan vielä sulkea joitakin neuvottelulukuja, ja jos kyllä, niin kuinka monta? Ja uskotteko, että Unkarin puheenjohtajakaudella voidaan saattaa nämä neuvottelut päätökseen? Tässä oli ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymykseni, aiotteko vielä joulukuun neuvostossa sata läpi sen, että Makedonia saisi neuvottelujen aloittamispäivämäärän ensi vuoden alussa. Tässä kaksi konkreettista kysymystäni. Kiitoksia Posselt. Seuraavaksi Cornelissen. Yeah, thank you. Um, a few remarks on... Muutama huomio Bosniasta ja Makedoniasta ja Iktystä. Nythän pallo on neuvoston kentällä. Bosniasta sanoitte, että poliitikkojen täytyy löytää yhteistä maat, maaperää, mutta kyllä EU-maidenkin tulisi niin tehdä ja omaksua yhteinen kanta. Tällä hetkellä keskustellaan yhdestä tärkeästä tavoitteesta. Toisaalta Bosniasta kuullaan ihan päinvastaisia viestejä kuin mitä me olemme samaa mieltä me ole, kuin mitä mieltä me olemme. Me emme voi lähteä sieltä ennen kuin maa on ähm, paremmassa jamassa. Mielestäni Ashtonin tulisi tehdä aloite ja rohkaista kohti uudistuksia ja uutta perustuslaillista tilannetta. Mitä tulee Serbiaan, 25. lokakuuta tehtiin päätös, jossa mainittiin, että neuvosto antaisi apua, jos Serbia tarvitsisi apua Vladitsisin ja Haritsin kiinniottamiseksi. Mielestäni neuvoston tulisi tehdä kaikkeensa, jotta nämä kaksi rikollista saataisiin kiinni. En tiedä, kannattaako puhua tavoista tehdä tämän toteuttamiseksi. No sitten Makedoniasta. Viimeksi kun puhuin makedonialaisten kanssa, niin huomasin, että EUn uskottavuus on kärsinyt lommoja – ihmisillä on sellainen olo, että tässä on kyse tilanteesta, jossa jäsenmaa jo vähän niin kuin mm, kiristää maata, joka ei ole jäsenvaltio. Aikooko neuvosto puuttua tähän? Puhun nyt tässä tietysti Kreikasta. Painostetaanko Kreikkaa, jotta se ei jatkuvasti inttäisi tästä nimikysymyksestä? niin että Makedonia voisi saada aikaan edistystäkin. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Seuraavaksi Schöpflin. Um, two questions. First of all, how does the Belgian presidency... Kaksi kysymystä. Minkälaisen perinnön Belgia aikoo jättää Unkarille? Kuinka tehokas teidän puheenjohtajakautenne on ollut? Ja Onko teillä jotain suosituksia unkarilaisille? Ehkäpä tässä yhteydessä voisitte ehkäpä pohtia koko tätä puheenjohtajatrioa sen että koska tämä oli ensimmäinen varsinainen trio. Toinen kysymys. Te mainitsitte tiettyjä tehtäviä ja velvoitteita, joita jäsenvaltioiden hallituksilla on. Tämä on mielestäni aika vakava kysymys, enkä nyt haluaisi porautua siihen, mutta tämä eurooppalainen demos on asia, jolla tulisi olla, jonka äänen pitäisi kuulua laajenemisprosessissa. Eli ei ole kyse siitä vain, että Eurooppa laajenee yhdellä maalla, vaan Euroopan demos laajenee. Grazie, onorevole Schöpfin. Eh. Kiitoksia. Nyt viimeinen puheenvuoropyyntö on Lunacekilta. Vielä Tanokkin pyytää puheenvuoroa. Eli nyt Lunacek. Um, minister, uh, council, head of council. Um. <laughs> Hyvä neuvoston puheenjohtaja. <laughs> well, Stephen, if you may. <laughs> Gladly so. It makes me... No niin, neuvoston pää. hei. Anteeksi, että tulin myöhässä, mutta minun piti vähän jakautua kahtia, kun olin toisessakin kokouksessa. Minä itse olen Kosovo-esittelijä tässä parlamentissa ja olen juuri viettänyt neljä, viisi päivää Kosovossa ennen vaaleja, joten minulla on yksi suuri kysymys, joka liittyy Kosovoon. Kollega jo sen esittikin ja minäkin haluaisin kollegani, kollegani tavoin tietää, onko teillä ää, mitään suunnitelmia niiden maiden suhteen, jotka eivät ole vielä ää, myöntäneet tai tunnustaneet Kosovon statusta. Meillähän on jo, vaikka meillä on kuinka paljon eurooppalaista missiota, toimintaa muuta Kosovossa, niin meiltä puuttuu tämä yhteinen nimittäjä. Me emme me tarvitsemme yhteisen kannan monistakin asioista, muun muassa tästä viisumin ähm, helpottamiskysymyksestä. Ähm, mistä tämä ongelma johtuu? Eli onko teillä mitään suunnitelmia tämän, tämän asian suhteen? Ja sitten ylipäänsä tämä Kosovon viisumin vapautuskysymys. Kaikilla muilla se jo on. Bosnia, Albaanit, 15. joulukuuta alkaen jopa saavat vi- vapaan viisumin Ainoat, jotka eivät saa viisumia, ovat kosovolaiset ja he tuntevat olevansa syrjäytyneitä. Siellä on paljon nuoria ihmisiä, jotka eivät ilman viisumia pääse minnekään, eivät edes tiedä, että mistä tässä hienossa Euroopassa on kyse. Tämä on asia, joka vahvistaa joukkoja ja voimia Kosovon sisällä – Seuraavassa parlamentissa on puolue, joka haluaa täydellisen itsemääräysoikeuden, haluaa kaikki Euroopan unionilaiset ja ketkä tahansa ulos. Komission ja neuvoston ja ainakin tiettyjen jäsenvaltioiden haluttomuus aloittaa viisumipuheenvuoropuhelu on suuri pettymyksen aihe sikäläisille. Ja tässä nyt on sellainen riski, että me menetämme tukea kosovolaisilta EUn suhteen. Eli mitä te teette vakuuttaaksenne jäsenvaltiot siitä, että Kosovon kansalaisilla on oikeus saada aloittaa viisumineuvottelut nyt? Seuraavaksi Montenegrosta. Siellähän energia-alaa privatisoidaan, huolettaako se teitä? Ha- Montenegron hallitushan tunnetaan aika itsepäisenä tässä suhteessa. Miten haluaa, miten teillä on, ai, millä tavalla teillä on aikomus avoimuutta lisätä niin, että saadaan vähemmän avoimuutta, enemmän avoimuutta ja vähemmän korruptiota? Grazie onorevole Lunacek, onorevole Tanno. Kiitos seuraavaksi Tanok. So, well, I am the rapporteur. Niin, minä olen Montenegro-esittelijä. En kuitenkaan aio puhua Montenegrosta, koska se on aika kiistaton asiakokonaisuus. Ja kyllä Montenegro on aika helppo tapaus verrattuna moniin muihin Länsi-Balkanin maihin. Odotan kuitenkin vielä ryhmältä niin muutamia muutosesityksiä. No periaatteessahan minä olen yhtä mieltä privatisoinnin kanssa, joten ei se minua haittaa jos äh, privatisointi tapahtuu avoimesti, niin se on vain tervetullut asia. Eli kaikki tällaiset valtion firmat vain yksityisiksi, se on hyvä asia. Mutta Lissabonin sopimukseen liittyen haluaisin tietää, miten käytännössä äh, nämä puheenjohtajavaltiot ja ulkoasiainministerit nyt tulevat toimeen tämän uuden korkean edustajan, äh, joka on myös komission varapuheenjohtaja ja miten tulee toimeen Van Rompuyn kanssa, hän on belgi. Mikä on kunkin näiden osapuolten välinen suhde? Tekevätkö he hyvin yhteistyötä ja käykö nyt niin, että te puheenjohtajavaltion ulkoministerinä olette viimeinen, joka oikeastaan voi tehdä mitään tässä uudessa kuviossa? kun nyt tämä ulkosuhdehallinto alkaa toimia ensi vuonna, niin ja toimii, toimii ulko- ja turvallisuusasioiden parissa. Siitä tulee tällainen pysyvä elementti, eikä sellainen, josta rotaatiopuheenjohtajavaltiot pitävät huolta. Kiitos, Tanok. Ja nyt Kasulidis tähän lopuksi. Minister... Puheenjohtaja lehdistössä aina sanotaan, että te olette Turkin ja Kyproksen välinen rehellinen meklari. Pyritte löytämään tien umpikujasta, joka liittyy Ankaran pöytäkirjaan. Pyritte avaamaan, saattaa päätöksen neuvottelulukuja. Haluan onnitella teitä ponnistuksesta, niin jos onnistutte tässä. Mutta jos ette onnistu, niin, niin kun te olette puhunut Ankaran pöytäkirjan äh, al- allekirjoittamisesta, niin tuleeko siitä mitään? Liidis. Kiitoksia. Nyt voitte vastata, hyvä ministeri. Tässä oli paljon vaikeita kysymyksiä näissä kymmenessä puheenvuorossa. Uh, en nyt ihan kattavasti ehkä vastaa kaikkiin vastauksiin, mutta pyrin ottamaan huomioon eri kommentit. Olen tehnyt muistiinpanoja huomioista, joiden tarkoitus on ehkäpä enemmänkin vaikuttaa ja pitää huoli siitä, että tietyt viestit tulevat kuulluiksi, eivät välttämättä ole kysymyksiä. Mutta yritän mahdollisimman pitkälti antaa teille vastauksia kysymyksiin. Franka viittasitte siihen, mitä YKssa hiljan on tapahtunut ja äänestyksessä on tapahtunut. No, tämä nyt on ehkä vähän jo kaukaa haettua, kun ajatellaan laajenemisprosessia, mutta jos Lissabonin, koska Lissabonin sopimus nyt antaa meille mahdollisuuden puhua yhdellä äänellä, niin kyllä sen täytyy olla paitsi sopimuksessa myös käytännössäkin totta. Salafranka viittasi niin sanottuun laajenemisväsymykseen ja kysyi, että mikä on kiertävän puheenjohtajavaltion idea tässä. No, me kyllä suhtaudumme hyvin käytännöllisesti tähän vaihtuvaan puheenjohtajuuteen. Keskitymme 31.12. horisonttiin. Me tiedämme, että kaikenlaiset julkilausumat ovat hyödyttömiä, jos ne eivät muutu sanoista teoiksi. Siksi olemme pyrkineet pitämään junan liikkeessä. Tämän, pitä, tämän pitäisi olla tasapuolinen prosessi niin, että hakijamaat näkevät, että me otamme ne vakavasti, mutta toki meidän täytyy muistaa, että tämä on ansioihin perustuva prosessi. Se on meidän tärkein filosofiamme, johon olemme nojautuneet, ja sen me toistamme toistuvasti. Ei tämä perustu mihinkään kalenterin päivämäärin, Ei voi kysyä, koska minä saan tämän tai tuon. Se on ihan kuin opiskelija kysyisi, että koska saan maisterin paperin. No aina voi kysyä, että koska minulla on seuraava tentti. Sillä tavalla opiskelija voi kysyä, mutta se, koska tulosta tulee, riippuu siitä, mitä itse tekee jäsenvaltioiden täytyy integroida koko yhteisön aki, ja olemme tehneet selväksi sen, että haluamme pitää junan liikkeessä, emme halua pistää kapulaa rattaaseen, päinvastoin haluamme, että ratas pyörii, mutta tämä on prosessi, eh, jossa ei voida käyttää kalenterilogiikkaa. Kun rouva Flotra sanoi, että ei tilanne nyt ole epäsuotuisa talousnäkemyksestä katsottuna, ja se on aivan oikeassa, ja tämä voidaan aivan suoraan sanoa, eli tämä laajentumishanke, joka mahdollisesti monien silmissä näyttää sellaiselta, että se olisi suorastaan uhkaava. On, se on kuitenkin, sisältää kuitenkin hyvin monia mahdollisuuksia, mutta täytyy olla rohkea sanoakseen ja väittääkseen näin. Eli kun kysyitte, mitä nyt sitten neuvostossa aion välittää viestiksi, niin se on juuri tämä. Ja erityisesti juuri se esimerkki, jonka otitte esille, eli Turkki uskon, että se, mitä meillä nyt on sitten näiden 27 kollegan kanssa neuvostossa keskusteltavana, niin on vietävä eteenpäin sitä viestiä, minkä näin muutama kuukausi sitten Turkissa vieraillessani monet edustajat esimerkiksi vähemmistöjen, uskonnollisten vähemmistöjen edustajat ja ihmisoikeuksien puolustajat ja talousasiain edustajat eivät siis välttämättä sellaiset, jotka olisivat kovin tiukasti liittyviä tähän hallitu, hallitukseen sinänsä ja hallituspuolueisiin sinänsä, niin kaikki nämä lähteet osoittavat, että hyvinkin monia muutoksia on tehty Turkissa juuri tämän eurooppalaisen kunnianhimon vuoksi. Ja ja he, sano, se, he väittivät sellaista viestiä, että esittäkääpä että sitä viestiä sinne, ettei Eurooppa kääntäisi selkäänsä Turkille, koska me havaitsemme, miten Turkki ja koko yhteiskuntana muuttuu tämän eurooppalaisen hankkeen vuoksi hallituksen toimin. Ja näin hyvin käytännönläheisesti voidaan sanoa, että kun sanotaan, että he ovat tehneet työtä kappaleeseen kahdeksan eteen, niin muutama sana siitä ilman yksityiskohtia, eli paholainen ei piileskele askeleet tuolla yksityiskohdissa, vaan pikemminkin täytäntöönpanossa. Eli ei meidän ainoastaan tule äänestää ja hyväksyä näitä lakeja, vaan myös täytäntöönpanna niitä, ja se on se ongelma. Eli ei ole kyse ainoastaan siitä, että osa lainsäädäntöä otetaan nyt omaksi lainsäädännöksi, vaan sitä täytyy pyrkiä myös täytäntöönpanemaan aina 14. päivä joulukuuta. Katsotaan, mihin asti sitten pystytään pääsemään ja minkälaista edistystä kappaleesta kahdeksan kilpailusta voidaan päästä eteenpäin. Process Kotsin puhui Kyproksen yhdistymisprosessista. No, yritin jo johdannossani todeta, että mielestäni on äärimmäisen tärkeää tehdä se työ, joka minulle annettiin. Minulle ei annettu työksi korvata YKta, kun puhutaan tällaisesta prosessista, joka on ollut meneillään jo pitkään. Minun työni oli tarkastella sitä, kuinka näiden kuuden kuukauden aikana, jolloin olemme ruorissa, kuinka voimme pitää laajenemisprosessin liikkeessä. Me tiedämme kyllä, miten mutkikas tilanne on Turkin ja Kyproksen välillä, ja siksi on tärkeää saada aikaan sellainen ilmapiiri, jossa edistystä voidaan saada aikaan. Toki minä olen käynyt Nikosiassa, ja olen keskustellut Kristofiasin kanssa, presidentin kanssa, olen yrittänyt ymmärtää tämän ongelman dynamiikkaa ja pyrkinyt pohtimaan niitä mahdollisia ratkaisuja, joita on, ehdotuksia, joita on esitetty. Mutta minun tehtäväni on pitää laajemmisprosessi liikkeessä, joten en halunnut sekoittaa puuroja ja vellejä keskenään. Ja kun puhun kun puhutaan minun omista vastuualueistani, niin minä olen pohtinut sitä, että mitä lukuja laajenemisprosessissa voidaan avata Turkin kanssa. Olen ottanut huomioon myös sen, että ne luvut, joita, jotka poliittisesti eivät ole lukossa, niitä on tosi vähän. Ja jos Belgia puheenjohtajavaltiona voi vielä avata uuden neuvotteluluvun, niin joka tapauksessa äh, lukujen määrä tulee olemaan hyvin ohut ja uutta pökköä tarvitaan pesään. Tietysti jos voidaan saada äh, parempi ilmapiiri tietysti syntyisi, jos saataisiin ratkaisu Islannin kysy- äh, saaren kysymykseen ja ähm, voitaisiin myös saada Ankaran pöytäkirja allekirjoitetuksi. Mutta toki me haluamme aina avata uusia lukuja. En tietenkään ole yrittänyt itse esiintyä taas yhtenä uutena YK-edustajana. Kaikilla on omat työnsä, mutta e, kaikilla on omat vastuunsa ja kaikki tekevät työnsä. Ohrid-sopimus. Se on erittäin tärkeä ö, sopimus, jo, jonka avulla pyritään pyritään ratkaisemaan jännitteet ja lopettamaan väkivallan teot. Hallituksen pitäisi kyllä tehdä enemmän tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Sehän on erittäin tärkeää. Te kysyitte minulta minun erityisistä huolenaiheestani. No, kyllä, vallan hajannuttamisprosessi on tärkeä ja tärkeää on myös se, että paikallishallinto olisi avoimempi. Joten me olemme kyllä asettaneet useitakin sellaisia elementtejä, tai me olemme esittäneet useitakin elementtejä, joista olemme huolissamme. Bosnian ja Herzegovinan kysymyksestä kysymykseen vastaan hyvinkin varovaisesti ja kielikeskellä suuta, koska kella rehellisyydellä, kun puhutaan Bosnia ja Herzegovinasta 14.12., niin silloin puhutaan siitä, voidaanko antaa myönteisiä viestejä joiden perusteella voidaan todeta, että tämän maailmankolkan eurooppalainen kutsumus on todellakin eurooppalainen, mutta täytyy muistaa, että työtä vielä tarvitaan, työtä vielä täytyy tehdä paljon. 14.12. ei vielä voida todeta, että selkeää edistystä olisi tehty. Sama pätee Kosovoon. Juuri tästä syystä keskus puhuin näistä maista ihan alussa. On selvää, ja kun ulkoasiaministerit tapasimme Sarajevossa, niin oli selvää, se oli Espanjan puheenjohtajuuden aikana, oli selvää, että halusimme antaa selkeän viestin siitä, että meidän silmissämme kaikilla näillä mailla on eurooppalainen kutsumus, mutta että ei se vetele, että me voisimme noin vain antaa aikataulun siitä, koska liittyminen olisi mahdollista. Me voimme vain rohkaista uudistuksiin. Tunnustamiskysymykseen minulla nyt ei oikeastaan ole mitään sellaista vastausta, joka muuttaisi tämän päivän tilannetta. 22 jäsenvaltiota on tunnustanut Kosovon, viisi ei. Ehkä tässä tulen vastanneeksi myös Salafrankalle, joka kysyy, antaako todella Lissabonin sopimus mahdollisuuden meille puhua yhdellä äänellä? Kyllä, aina silloin tällöin kyllä antaa koska YK on Serbia-päätöslauselman osalta me puhuimme yhdellä äänellä. Meillä oli yhtenäinen 27 jäsenvaltion näkökulma, näkökanta. Jopa siitä huolimatta, että viisi ei tunnustanut Kosovoa, 22 tunnusti, joten on kyllä mahdollista mennä eteenpäin ja puhua yhdellä äänellä. Mutta sitä en voi sanoa, että mitään muutosta olisi tapahtunut näiden viiden maan osalta, jotka eivät ole tunnustaneet Kosovoa. How many chapters? Sitten Kroatiasta montako kappaletta niistä voidaan avata? Kos. No, tässäkin kohtaa teidän täytyy ymmärtää, mikä minun roolini on. Se, että olen rehellinen meklari, ei tarkoita sitä, että asetan jonkinlaisen linjan. Ei, teen parhaani jotta saadaan aikaan konsensus. Mutta tulemme kyllä keskustelemaan ainakin kolmesta luvusta hyvin intensiivisesti. Toivottavasti edistystä saadaan aikaan. Toinen kysymys samasta Kroatian kysymyksestä liittyy siihen, että uskonko, että Unkarin puheenjohtajuuden loppuun mennessä tämä prosessi saadaan päätökseen. En todellakaan aio Äh, alkaa arvailla seuraajani osalta mitään sellaista, mitä en omalta osaltanikaan ole arvailut. Meidän pitää olla realistisia ja kroatialaiset ovat myös realistisia. Usein kuulen, että kaikkein innokkaimmat jäsenvaltiot haluavat esittää aiempia äh, päivämääriä kuin itse kroatit, koska ovat vastuullisia ja tietävät, että heillä on vielä paljon tehtävänään. Täytyy tehdä uhrauksia, esimerkiksi kilpailuluvun osalta. Helppohan siitä on puhua, mutta siinä on käytännössä kyse siitä, että suljetaan tuotantoyksiköitä, pistetään valtion tukirahahanat kiinni, työpaikkojakin voi mennä. Eli nämä eivät ole mitään helppoja ponnistuksia. Ja minä kyllä onnittelen Kroatian hallitusta siitä, kuinka se on onnistunut kommunikoimaan väestölle realistisesti. Ei ole antanut mitään turhia lupauksia. Ja siksi Kroatialta itseltään pitäisi kysyä tätä asiaa, koska he kyllä tietävät, mitä heidän täytyy tehdä, jotta pääsisivät ihan viimeiseen maaliin. What did I say? Ja, maar zeg me wat het probleem is. Macedonië. Ja, ja, ja, ja, dat weet ik. Diplomats want to protect me against myself. Diplomaatit haluavat suojella minua itseltäni, mutta ei tässä nyt ole mitään hätää. En ajatellut tehdä virheitä puhuessani Makedoniasta, Fyromista. Olen kirjoittanut tänne jotain muuta, mutta Kyllä te kuulitte, mitä minä sanoin, ettekö vaikka. Mutta nauratte, no, se olisi mukava. Well, um, I think that... No niin. Kaikki te, jotka sanotte, että tiettyä kärsimättömyyttä on ilmassa tämän nimikysymyksen osalta. No, kyllä monet jakavat tämän tunteen. Joku kysyi, että painostammeko me. No, painostamme, mutta tasapuolisesti. Toisin sanoen, haluamme olla symmetrisiä. aina tangoon tarvitaan kaksi ja tiessä on kaksi tai kaista. Minä olen puhunut molempien kollegoideni kanssa. Täytyy kaikkien ponnistella, jotta saadaan yhteisymmärrys ää, nimikysymykseen. Ja mitä tulee tähän vaihtuvaan puheenjohtajuuteen, niin minulle oli kaikkein tärkeintä pitää huoli siitä, että vaikka nimikysymys ratkaistaisiinkin niin olisi vielä paljon tehtävää aki kommuniteerin integroimiseksi, eikä mikään tuo maata lähemmäksi Euroopan unionia kuin akiin omaksuminen. Tämän huomion haluan teille sanoa. Se, että kun, kun Aki, sanon aina, että kun Aki kommuniteeria omaksutte, niin se on lahja teidän omille ihmisillenne. Siinä on kyse kuluttajan suojasta, puhtaasta ruuasta, menettelyjen läpinäkyvyydestä, oikeusvaltion periaatteesta. Onko tämä uhraus vai onko tämä lahja ihmisille? Tämän kysymyksen aina esitän. Ja meidän tulisi muistaa, että se, että Aki kommuniteeria omaksutaan, niin se jo sinään on edistystä maalle. Olen yhtä mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat puhuneet avusta ja avustuksesta ja asiantuntija-avustuksesta, kun maa haluaa omaksua akikommuniteeria. Me juuri näin olemme tehneet, olemme pyrkineet auttamaan. En nyt ehkä poraudu yksityiskohtiin siitä yksinkertaisesta syystä, että nimenomaan komissaari Fyyler on se henkilö, joka tätä apua, avunantoa organisoi. Täällä esitettiin kysymys siitä, kuinka eri vallanlähteiden ponnistukset ja resurssit voidaan yhdistää. Joku kysyy, että onko tämä viimeinen kerta, kun äm, rotaatiopuheenjohtajavaltio tulee olemaan vastuussa äm, laajenemisesta. Ei. Mielestäni on erhe ajatella, että jonain päivänä vain ulkosuhdehallinto tulee tätä asiaa viemään eteenpäin. Ei tässä ole kyse diplomatiasta. Laajenemisprosessi on hallitusten välinen asia, ja rotaatiopuheenjohtajavaltion täytyy aina kantaa vastuunsa poliittisella tasolla, jotta saadaan aikaan konsensusta jäsenvaltioiden välillä siitä, kuinka ö, taas uusi ehdokasvaltio saadaan jäseneksi. Mutta kysymykseen, että Olenko ollut läheisessä yhteistyössä komission kanssa? Vastaus on kyllä. Olemmeko yhteyksissä kaikkien mahdollisten eurooppalaisten vaikutusvaltaisten ja valtaa pitävien tahojen kanssa, niin kyllä. Mutta kyllä tällä puheenjohtajavaltiollakin aina on vastuunsa kannettavanaan. Cornelissen esitti kiintoisia kysymyksiä. Hän puhui äh, triosta, ja puheenjohtajavaltion perinnöstä ja siitä, kuinka jäsenvaltioiden sisällä voidaan tiedottaa, kommunikoida paremmin. Jäsenvaltioiden olisi vaikea välittää viestiä, hän sanoi. I think, and I speak as a... Puhun tässä kansallisena poliitikkona yksi suurista Euroopan projektin tragedioista, eikä tämä liity ainoastaan laajenemiseen, yksi suurista tragedioista on se, että kansalliset poliitikot ovat tottuneet pääsemään kuin koira veräjästä. Silloin kun pitäisi välittää huu, ikäviä viestejä kansalaisille, sanotaan, että se on Euroopan syytä. Silloin kun on mukavia viestejä, niin silloin pääsee parasvaloihin, ja san, sitä sanotaan, että minä olen saanut aikaan tämän ja tämän. Kansalliset poliitikot puhuvat usein Euroopan unionista näin, mutta se, millä tavalla he puhuvat, on erittäin tärkeää, jotta saadaan vakuutettua suuri yleisö niistä asioista, joita me täällä tehdään. Ja toki tulisi aina korostaa laajenemisen mahdollisuuksia. Meidän täytyy pyytää kansallisiakin poliitikkojamme osallistumaan tähän tehtävään te puhuitte tästä siitä, että nimenomaan demos laajenee. Se on kiintoisa näkemys. Otan siitä vaarin, mutta ei sitä varmasti huomenna vielä ihan totta tule. Kosovosta johdannossani jo sanoin ihan selvästi, että me teemme työtä myös sen eteen, että saisimme ö, aloitettua viisumivapaus vuoropuhelun Kosovon kanssa. Pyrimme myös saamaan aikaan kauppasopimuksen EUn, kanssa, EUn ja Kosovon välillä. Nämä ovat selkeitä merkkejä EUlta, sellaisia viestejä, jonka myötä haluamme osoittaa, että otamme Kosovon kohtalon vakavasti, juuri niin kuin tekin asiaan viittasitte. Yes, the last question. Lopuksi. En aio kertoa teille siitä, miten Ankaran pöytäkirjan täytäntöönpano saataisiin lähemmäksi. Annettiin ymmärtää, että tämä ei, tämän ei pidä olla mikään asteittainen prosessi. No, sallikaa minun olla eri mieltä. Olen sitä mieltä, että usein politiikassa todellisia askeleita täytyy ottaa pikkuhiljaa, jotta voidaan luoda luottamusta. Keskustelun suunnan muuttaminen usein tapahtuu asteittain. Tässä oli oikeastaan kaikki. Kiitos. Grazie, un eh, <clears throat> incontro molto utile e interessante, credo anche che... Kiitoksia tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta. Kollegat varmasti arvostavat sitä vilpittömyyttä, jota käytitte vastauksissanne. Onnistuitte vastaamaan tässä ajassa moneen kysymykseen. Kiitos siitä, että pääsitte paikalle. Ja pidämme kyllä kutsun voimassa säännöllisesti niin, että meillä säilyy hyvät yhteydet ja neuvoston puheenjohtajavaltioon, eikä pelkästään siis korkean edustajan. Kiitoksia vielä kerran. Bene, allora siccome abbiamo qualche... No niin. Koska tässä ollaan nyt muutama minuuttia aikataulusta etuajassa. Äänestyksethän ovat siis vuorossa puoli viideltä. Ja koska eilen emme onnistuneet käsittelemään kohtia neljä ja viisi Katsinin mietintöjä, niin nyt antaisin puheenvuoron esittelijä Katsinille – Pyydän, että hän kuroo umpeen tämän eilen, eilisen ajan, mutta ei kuitenkaan ylitä omaa aikansa niin, että tänään sitten menisi yliajalle. Olkaa hyvä. Grazie, onorevole presidente Albertini. Um, distinguished colleagues. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä ja kaikkia kollegoita arvokkaasta panoksesta varjoesittelijöiden kanssa yhdessä olemme saaneet 18 kompromissitarkistusta, jotka yhdistävät noin kolmanneksen alkuperäisistä tarkistuksista. Kroatio, Kroatia on nopeuttanut no, keskusteluja. Montenegrosta tulee ehdokasmaa ensi kuussa, oikeastaan tässä kuussa. Tämä on oikein myönteinen kehitys koko tälle alueelle ja Tästä hetkestä tulisi kyllä Serbiankin hyötyä. Päätöslauselmassa, joka koskee Serbian edistystä, niin se tulee, siinä tullaan lausumaan hyvinkin myönteisiä kannanottoja. Ja varmasti Serbia, Serbiassa tullaan nopeuttamaan uudistuksia, jotka päättyvät lopulta siihen, että Serbiasta voi tulla EUn jäsen. Nyt Komissio on antanut pääministerin ymmärtää, että uudistuksia, Kroatian täytyy vielä tehdä uudistuksia ja sen täytyy ryhtyä dialogiin Pristinan kanssa ja Iktyn kanssa. Haaste on myös oikeuslaitoksen uudistaminen. Olen iloinen siitä merkistä, että Serbian viranomaiset ovat ottaneet nämä asiat erittäin vakavasti ja toivon, että edistystä tullaan näkemään lähitulevaisuudessa. Mitä tulee stabi- vakaus- ja assosiaatiosopimuksen ratifiointiin Serbian kanssa, niin haluaisin muistuttaa kokouks- kollegoita siitä, kuinka tärkeä tämä sopimus on Länsi-Balkanin vakaudelle. Se antaa EUlle poliittiset ja oikeudelliset puitteet kahdenvälisille suhteille, jotka ovat niin kovasti myötävaikuttaneet alueen vakauteen, ne ovat tehneet uusista näkemyksistä konkreettisia ja antaneet ymmärtää, että liittymisneuvottelut ovat lähellä. Vuonna 2008 Serbia kahden oppositiopuolueen avustuksella saattoi allekirjoittaa sopimuksen. Valitettavasti Belgrad ei ole tehnyt riittävästi yhteistyötä Iktyn kanssa ja sen vuoksi ratifiointiprosessi ei ole alkanut jäsenvaltiossa ennen kuin vasta tämän vuoden kesäkuussa. 11 kansallista parlamenttia on jo vakaus- ja assosiaatiosopimuksen ratifioinnit ja toivon, että jäljellä olevat 16 ratifioivat sopimuksen Serbian kanssa niin pian kuin mahdollista. Euroopan parlamentin Parlamentilla on erittäin tärkeä rooli. Sillä on painoarvoa integraatioprosessissa niin hakija, hakija kuin mahdollisissa hakijamaissakin. Meidän ääntämme kuullaan, kuunnellaan jos Serbian kanssa ratifioidaan pian vakaus- ja assosiaatiosopimus, niin silloin voidaan rohkaista Serbiaa ryhtymään jatkotoimiin. Ikty, Iktyn syyttäjän pyyntöihin tulisi vastata ja toivottavasti Serbian viranomaiset pitävät huolen siitä, että kaikki sujuu hyvin. Jos teillä on kysymyksiä, niin vastaan niihin mielelläni. Grazie, onorevole Kacin. Kiitoksia, Kacin. Nyt meillä on aikaa nostaa kolmelle minuutin puheenvuorolle ennen äänestyksiä. Ensin koppa, minuutti siis. Uh, I will be very... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen lyhyt sanainen. Haluan onnitella Kacinia erittäin hyvästä ja myönteisestä Serbia-raportista. Se lähettää erittäin konkreettisen viestin tälle maalle. Hän on myös tehnyt erittäin rakentavia tarkistuksia. Meidän ryhmämme uskoo, että meidän tulisi välittää selkeä viesti Serbialle ja korostaa myös rehellisesti niitä ongelmia, jotka vielä täytyy ratkaista haluaisin mainita kaksi seikkaa. Ensinnäkin ikty. Me tuemme esittelijän kantaa, aivan kuten lokakuun neuvoston päätelmissäkin sanotaan. Eli kaikkein vakuuttavin yhteistyön osoitus on ö, pide, rikollisten pidättäminen. Kosovo. Tämä on erittäin tärkeä asia meille. Tässä tämähän ei ole mikään Kosovo-raportti. Me tiedämme, että Kosovo on mielipiteitä jakava asia tässäkin valiokunnassa, joten meidän ei tulisi meidän ei tulisi lähettää sellaista viestiä, että olemme jakautuneita. Me pitäydymme näissä kahdessa kompromissitarkistuksessa kolme ja neljä, olemme yhtä mieltä niiden kanssa. Ja emme kuitenkaan tue muita tarkistuksia, jotka liittyvät Kosovoon, ja me pyytäisimme muitakin ryhmiä tekemään samalla tavalla lopuksi. Haluamme kiittää kiittää esittelijää. On tärkeää lähettää yhtenäinen vahva viesti Serbialle. Onorevole Cor- Cornelissen, un... Cornelissen minuutti. Thank you. Um, I also uh, very much appreciate... Minäkin arvostan Katsinin tekemää työtä. Hän on tehnyt varjoesittelijöiden kanssa hyviä kompromisseja. Haluaisin minäkin puhua tästä iktystä. Ei siksi, että olen hollantilainen, vaan siksi, että olen oman ryhmäni Bosnian äänitorvi. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan parlamenttina me olemme tiukka Serbian suhteen. Vladic ja Hadic täytyy ottaa kiinni ei vain Serbian itsensä tähden. Siellähän monet näkevät itsensä vain vi- uhreina, ei niin, eivät pysty katsomaan menneisyyteen vielä tasapainoisella tavalla. Tämä on myös Bosnian kannalta tärkeä asia. 775 kansanmurhan uhkaa jouduttiin hautamaan uudestaan. Rikolliset täytyy ottaa kiinni. Viime vuonna Vlamic-raportit olivat erittäin äm, kriittisiä. Voi olla, että jatkossa tulee vieläkin kriittisempiä ääniä. Pitää myös pitää mielessä se, että IKTY on enää kaksi vuotta voimassa. Siksi täydellinen yhteistyö on tärkeä kriteeri. Kompromississa neljä, viisi me keskustelimme tästä varjojen esittelijöiden kanssa aika pitkällisestikin. Suurin osa ryhmistä on yhtä mieltä siitä, että sana the most pitää ottaa pois täältä. Eli tässä sanotaan sitten, että ainoastaan luovuttaminen ja kiinniottaminen, eli näiden kahden paossa olevan henkilön kiinniottaminen ja luovuttaminen Haagiin voidaan nähdä merkkinä täydestä yhteistyöstä. Eli me tulemme äänestämään eri, erikseen tästä sanasta most ja kehotan teitä olemaan sisällyttämättä tätä sanaa mausta. Ja toivottavasti voisimme vielä tarkastella näitä sanamuotoja ennen täysistuntoa siinä vaiheessa, kun mietintöä käsitellään. Bene, ähm, onorevo... Hyvä. Schöpflin onkin sitten viimeinen puhuja. Minuutti, olkaa hyvä. Thank you, President. I shall really be very brief. I think this is a very good Kiitos puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Mielestäni tämä on oikein hyvä välitysratkaisu ja me olemme tehneet kovasti työtä sen eteen. Onnittelut Kassinille ja kovasti olen lähestulkoon samaa mieltä kaikesta, mitä tähän mennessä on sanottu. Benissimo, allora possiamo procedere alle operazioni di voto. Hienoa. Nyt voimmekin siirtyä sitten äänestämään. Pyydän teitä laittamaan äänestyskortin sinne koneeseen. Aloitamme päätöslauselmaesityksestä, joka koskee Serbian yhdentymistä Euroopan unioniin. Kohta yksi, tarkistus 19 puolesta. Käsi ylös, olkaa hyvä. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 20. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21. Suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 22. Suullinen tarkistus puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41. Kohta kohdalta äänestys kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, tarkistus 41 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa, tarkistus sosialisteilta. Sosialistit haluavat siis tarkistaa tämän 41 ja ensimmäinen osa vielä. Koneäänestys. 48 korttia, 47 annettua ääntä, äänestys päättyy. 24 puolesta, 23 vastaan. Onko täällä paikalla henkilöitä, joilla ei ole äänestyskorttia, mutta haluavat äänestää? Tämä on, tämä on siis hyväksytty niin 24-23. Otetaan vielä kerran nä- puolesta. My Minulla ei ollut korttia. Pistin sen liian myöhään sisään vastustan. Allora, diciamo prima... No niin, katsotaanpa vielä kerran. Nyt siis äänet puolesta. Tarkistus 41 ensimmäinen osa. Äänet puolesta. Siis puhun nyt vain niistä, joilla ei ole äänestyskorttia. Kaikki muut on kyllä rekisteröity jo koneellisesti. Eli tässä tulos oli pohjalla 24-23. Ja ne, jotka eivät äsken äänestäneet kortilla, niin nyt käsi pystyyn. 2, 3, 4. Tämä on nyt liian sekavaa. Otetaanpa tämä nyt uudestaan. Eli sähköisesti ensimmäinen osa tarkistuksesta 41 äänestys alkaa. Äänestys alkaa. 52. 51. Äänestys päättyy. Hmm. Hetki pieni, hetki pieni. No niin, nyt sitten vielä ne, jotka eivät äsken äänestäneet, koska heillä ei ollut korttia voivat nyt siis nostaa kätensä ylös. Tanuk, olkaa hyvä. Uh, no Työjärjestys, puheenvuoro. Me emme tiedä, kenen koneet toimivat vaikka eivätkö, ihan kaikella kunnioituksella. Emmekö me voisi ää, äh, laskea käsiä? Some people could accidentally vote twice without Jotkut ovat voineet äänestää vahingossa kaksi. Qualcuno dei colleghi potrebbe... Niin, ehkä joku voisi haluta kenties ilmaista äänensä kahteen kertaan. Kyllähän tässä on tällainen petoksen mahdollisuus. Kyllä tässä toimitaan kuitenkin hyvässä uskossa. Mutta ei tähän nyt ole mitään sanottavaa, mitä äsken totesitte. Joten tässä täytyy nyt tehdä niin, että nostatte käden ylös, laskemme äänet yksitellen. Kyllä tässä hieman menee nyt aikaa hukkaan, mutta tehdäänpä näin. 41 siis, ensimmäinen osa, ensimmäinen osa, kädet ylös, olkaa hyvä. Pitäkää käsi pystyssä, koska äänet pitää laskea.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 Va bene, decade, siamo pari, 27 27. 27, 27, eli tämä on hylätty. Toinen osa sitten, äänet puolesta. Eikö sittenkään, puheenjohtaja korjaa. Saman tien siis suullinen tarkistus 1 tästä toisesta osasta ei tarvitse äänestää. Suullinen tarkistus 1 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 51 kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa 51 tarkistukset puolesta Tauko, Lunacek. Ilvesi 41. Siis 41 kohdasta. Mitä sille tapahtui? Kysyn, mitä tapahtui? Selittäkää. Niin. 41 oli jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa hylättiin äänin 27-27 ja osasta kaksi ei äänestetty lainkaan. Nyt siis tarkistuksen 51 toinen osa. Äänet puolesta vastaan tyhjää, se meni läpi. Sitten toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan, tyhjää, sanoisin, että se on hyväksytty. Sosiaalidemokraatit haluavat tarkistaa koneellisesti tämän 52. Äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 24 vastaan hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää Sanoisin hyväksyt Kompromissi 5. Kohta kohdalta sen pyynnön mukaan, joka täällä esitettiin äänestysten alussa, ensin kompromissi viitosen ensimmäinen osa puolesta. Koko teksti paitsi sanat the most. Olkaa hyvä. Uh, taken back. Me Vedimme pois kohta kohta äänestyksen. Aha. Allora, siamo al compromesso 5, prima parte. Kompromissi 5. Ensimmäinen osa. Koko teksti paitsi sanat the most. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. No. Sanoisin, että se on hyväksytty, mutta en ole varma. Parte, seconda parte. Yeah, the, the word... Toinen osa. Agreed. Sovimme, että otetaan pois the most. En antanut teille puheenvuoroa, eikä täällä puhuta ilman puheenjohtajan lupaa. Tässä syntyy vain pelkkä kaaosta. Toinen osa. En ymmärtänyt, kuinka äänestitte, joten otetaan tämä sähköisesti. Tanok. Because... Puheenjohtaja, äänestyslistassa, ainakaan minun äänestyslistassani tätä ei ole, eikä varmaan muidenkaan. Voitteko te selittää, että miten täytyy äänestää, jos haluaa pitää sanan the most tekstissä? Se on aina hankala, kun tulee tällainen kielteinen myönteinen äänestys, että Eli miten pitää äänestää, jos haluaa, että the most-sanat pysyvät tekstissä? Segretario ci legge, ci legge Sihteeristö lukee teille nyt tämän tarkistuksen, niin tiedätte kuinka äänestää. By, the Green Group. Eli vihreät pyysivät, että äänestetään koko kompromissista viisi paitsi sanasta, sanoista the most ennen sanoja convincing evidence. Nyt olemme äänestäneet ensimmäisestä osasta, eli koko tekstistä ilman sanoja the most. Ennen sanoja convincing evidence of full cooperation ja niin edespäin. Ja nyt seuraava osa on äänestys kahdesta sanasta the most ennen convincing evidenceä. Eli jos te haluatte koko kompromissin viisi, niin äänestäkää myös toisen osan puolesta. Allora, seconda parte, compromesso 5, aperta. Toinen osa siis kompromissi viitosesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 71 puolesta Suullinen tarkistus vastaan. Tyhjä hyväksytty. 72 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 73 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 74 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 76 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta 77 siitä äänestetään koneellisesti sosiaalidemokraattien pyynnöstä. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 22 puolesta 32 vastaan hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 90 ei sittenkään. 89 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. No, en ole nyt aivan varma. Tarkistetaan koneellisesti 107 tarkistuksen toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 vastaan, 37 puolesta hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että se on hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan. eh, niente, non si vota il 124. 124 ei äänestetä sittenkään, joten kompromissi 14 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 135 puolesta vastaan. Ei tästä nyt saanut selvää. Otetaan 135 koneellisesti. Äänestys päättyy. 33 puolesta 22 vastaan. Hyväksytty. 138 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 139 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 140 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää. En saanut selvää, joten 143 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta 24 vastaan hyväksytty 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 155 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 157 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 158 suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 159 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosa A, tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 raukeaa, 13 puolesta vastaan. Ei tullut selväksi. 13 otetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Chiusa la votazione. 17.40. E no, no, non avete alzato le mani. Favorevoli, quindi è approvato. 14. 14 puolesta Se oli hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15. Se raukeaa samoin 17 16 puolesta hyväksytty. 18 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää 18. Toinen osa äänestys alkaa. Tarkistetaan koneellisesti. Toinen osa siis. Kolmekymmentä hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kolmonen kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kymppi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppu äänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 51 puolesta kolme vastaan, kaksi tyhjää. Tämä on hyväksytty hyvin laajalla enemmistöllä, eli onnittelut esittelijälle. Nyt meillä on sitten yksi ainoa äänestys. Tämäkin on Katsinin mietintö vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta. Äänestys alkaa koneellisesti. Siis koneäänestys. Äänestys päättyy. 51 puolesta, ei ääniä, kaksi tyhjää. Eli enemmistö laajenee laajenemistaan. Onneksi olkoon esittelijä. Nyt pidämme taukoa kello 17 asti. Tuolloin tapaamme suljetuin oviin lähettiläs Edererin. Meillä on tässä nyt siis äh, kuusi minuuttia aikaa tyhjentää sali muista kuin asianomaisista.